Mer, Trans, kollega Kosa ja Agri, kollega Andrieu. Onko vastalauseita? Ei. Joten nämä nimitykset on näin vahvistettu. Pöytäkirja eh, toimitetaan hyväksyttäväksi seuraavan istuntojakson alussa ja tämän päivän eh, hyväksytyt päätöslauselmat eh, toimitetaan vastuutahoille. Näin Euroopan parlamentin istunto keskeytyy. Toivotan kaikille kollegoille oikein hyvää kotimatkaa. Istunto päättyy.